Ministeri. No niin, ministeri saapuu juuri nyt. <laughs> buonasera. Hyvää iltaa, ministeri. No niin, esityslistalla on komission varapuheenjohtajan, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma ja aiheena tässä Bangladesin tilanne. Annamme välittömästi puheenvuoron korkean edustajan edustajalle. Herra Kunders, olkaa hyvä, te saatte puheenvuoron. Tervetuloa. Prego. No niin, nyt voimme aloittaa. Olkaa hyvä, ministeri. Yeah, well, you have to tell me this. I, I don't know this. Yeah, I don't know if somebody lights it up or not. The European Union and Bangladesh. Euroopan unioni ja Bangladesh ovat pitkäaikaisia kumppaneita kumppaneita tuu. Suhteemme hyödyttävät molempia osapuolia, erityisesti kauppa, investointi, kehityskysymyksissä. EU on tärkein kohde Bangladesin vientitavaralle. EUn huomattavat investoinnit Bangladesiin, samoin kehitysapu, ovat myötävaikuttaneet todellakin taloudellisen kasvun ja sen saavutuksiin köyhyyden vähentämisessä ja kun, on pyrkinyt, kun on pyrkinyt saavuttamaan vuosituhannen tavoitteet, suhteet edelleen etenevät. EU ja Bangladesh edelleenkin yhdessä tarttuvat uusiin haasteisiin, pyrkivät lisäämään tekstiliteollisuuden kestävyyttä. Bangladesissa tärkeä aihe varmasti Meillä on tällainen kestävyyssopimus tästä ja hiljattain kattavalla tavalla käsiteltiin liikkuvuutta maahanmuuttoasioita. Tässä yhteydessä ensimmäinen EU-Bangladesh-vuoropuhelu maahanmuuton, maahanmuutosta pidettiin Dakassa 2016. Kaikkein tärkein poliittinen tavoite Bangladesissa – josta on tulossa 2021 keskitulotason maa ja näin edelleenkin ollaan saamassa ihmisiä pois köyhyydestä. Tämän pitää olla tietenkin edelleenkin ykkösprioriteetti, jotta saavutetaan tämä kunnianhimoinen tavoite. Tässä tarvitaan päättäväisyyttä kaikilta kansalaisilta Bangladesissa, samoin sen toimielimiltä ja pitää tukea Bangladesia kansainvälisesti. Hu- huolestuttava poliittinen kehitys maassa voi olla todellakin haitallista tässäkin mielessä. Ja sen jälkeen, kun tammikuun 2014 jälkeen pidettiin ristiriitaista vaalit, jota oppositio boikotoi ja kansainvälinen yhteisö kritisoi. Poliittiset, eh, poliittinen tilanne, ihmisoikeustilanne maassa ikävä kyllä on jatkuvasti heikentynyt. Päätöslausumat Bangladesissa, joita on hyväksytty Euroopan parlamentissa viimeisen kahden vuoden aikana, kattavat 2014 vaalit, ihmisoikeusrikkomuksia, ilmaisuvapauskysymyksiä, EUn korkea edustaja Rova Mogherini ja EUn lähetystöt ovat antaneet julkilausumia näistä ja muista kysymyksistä, kuten kuolemanrangaistuksista ja hiljattaisista brutaaleista ri- riippumattomien toimijoiden tappamisesta. Tämä on todella huolestuttava tilanne. Nämä päätöslausumat ja lausunnot viimeiseltä kahdelta vuodelta tiivistävät varsin hyvin kasvaa kollektiivista huolta, jota EUssa tunnetaan maan poliittisesta kehityksestä. Meistä on tärkeää, että saadaan aikaan uusi poliittinen konsensus. Sitä tarvitaan Bangladesissa. Tästä tarvitaan, täytyy ottaa huomioon demokratia demokratia, ihmisoikeudet ja muut, niitä pitää täysin pystyä suojelemaan maassa. Nyt on aika lopettaa sattumavaraiset äh, pidätykset koskien oppositiojohtajita, palauttaa suvaitsevaisuuden ilmapiiri ja avata tilaa julkiselle poliittiselle keskustelulle. Nyt on aika myös varmistaa ilmaisuvapaus perusihmisoikeutena ja edistää ihmistoisten kunnioittamista. Pitää varmistaa kaikkien kansalaisten turvallisuus ja suojelu, erityisesti kun ajatellaan näitä hirvittäviä hyökkäyksiä ihmisiä kohtaan. Tämän kaiken pitää loppua ja samoin pitää tutkia nämä murhat ja vastuulliset pitää saada oikeuden eteen. Nyt on hallituksen vuoro Bangladesissa ja demokraattisen puolueiden yhdessä ryhtyä todelliseen vuoropuheluun jotta voivat kehittää maan vakautta ja demokratiaa hyvät naiset ja herrat, EU tarvitsee sellaisen Bangladesin, missä noudatetaan perusihmisoikeuksia. Puhuin jo sosiaalisista palvelupoliittisista oikeuksista. Niitä pitää kunnolla pystyä suojelemaan, mutta tietenkin myös pitää noudattaa mm, oikeuslaki, oikeusvaltion menetelmää ja varmistaa kaikkien kansallisen turvallisuus pitää edistää ilmaisuvapautta suvaitsevaisuutta. Tietenkin Bangladesin hallituksella on päärooli kaikissa näissä kysymyksissä. Me jatkossakin tulemme seuraamaan tilannetta valpaasti ja ilmaisemme ongelmakohtia, kun olemme säännöllisessä yhteydessä parlament, äh, Bangladesin hallituksen kanssa ja luotamme tässä teidän tukeenne Euroopan parlamentissa. Kiitoksia, puhemies. Ministeri Kunders. Kiitos, ministeri Kunders. Nyt Kuuntelemme poliittisten ryhmien puheenvuoroja. Edustaja Preda, kaksi minuuttia, alkaa hyvä. Grazie. Kiitos. Minä kuulun Aasian maiden valtuuskuntaan parlamentissa ja olen erittäin huolissani näistä väkivallan teoista Bangladesissa viime kuukausina. Siellä on brutaalisesti murhattu hinduja, kristejä, sufiteja, äh, mutta myös äh, niitä, jotka äh, ovat puhuneet uskonnollisen monimuotoisuuden puolesta tai sekularisuuden puolesta. Siellä murhataan ja uhkaillaan kaikkia niitä, jotka haluavat taistella mielipidevapauden ja uskonnonvapauden puolesta. Sen vuoksi haluaisin toistaa Euroopan parlamentin vetomuksen. Vetoan Bangladeshin viranomaisiin. Nämä murhat ja rikosteot niiden tekijät täytyisi saada oikeuden eteen ja rangaistavaksi. Bangladesin viranomaiset ovat jo osoittaneet, että heillä on nollatoleranssit näitä väkivaltatekoja vastaan ja jotkut näistä väkivallan teoista ja murhista on jo selitetty, mutta kaikki murhat täytyy selvittää. Luonnollisesti täytyy myös tunnustaa, kuten herra ministeri sanoikin, että Bangladesh Bangladesissa poliittinen tilanne tänä päivänä on erittäin jännittynyt. Edellisten, edellisiä vaalejahan oppositio boikotoi ja sen jälkeen siellä on ollut aikamoisia ongelmia. Meillä oli sinne tarkkailumissio myös, mutta tämä johti erittäin suuriin poliittisiin jännitteisiin tässä maassa. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että Bangladesh on merkittävä kauppakumppani meille. Sitä meidän ei tule unohtaa. Meidän täytyy pyrkiä, äh, tai meidän pitää vaatia parempaa poliittista ilmapiiriä. Kiitos. Nyt SD-ryhmän puheenvuoron käyttää Niina Gell. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, ministeri, ainakin kymmenen sekulaaria aktivistia on kylmäverisesti murhattu vuoden alun jälkeen. Daesh ja Al-Qaida ovat äh, olleet vastuussa näistä, mutta Bangladesin viranomaiset eivät tunnusta, että ne toimisivat maassa. On käytetty näitä murhia vaalitarkoituksessa ja syytetty haavoittavia ryhmiä, muun muassa LGBTI-yhteisöä. nyt väkivalta on lisääntynyt tuomioistuinten päätösten takia. Ei ole mahdollista, että Bangladesin annetaan valua väkivaltaan. On vastustettava ekstremistejä ja pysäytettävä se kehitys, että tästä maasta syntyy terrorismin pesäke. Toiseksi kaikkien osapuolten, sekä hallituksen että opposition, täytyy toimia vastuullisesti, ottaa vastuu rikoksesta ja niistäkin rikoksista, jotka tehtiin vuonna 1972. Sattumanvaraisten pidätysten on loputtava vetoon korkean edustajan, jotta hän olisi YKssa johtoroolissa niin, että ryhdyttäisiin sanktioihin niitä vastaan, jotka ovat vastuussa rikollisesta politiikasta kaikkien osapuolten osalta. Oikeus, oikeuden täytyy toteutua tuomioistuimissa. Edustaja Chanok, puolitoista minuuttia. Bangladesh on maallinen demokratia ja tuen Siellä kannatetaan ilmaisunvapaus, naisten oikeuksia, koulutusta, uskonnonvapautta. Me tunnustamme nämä arvot täällä Euroopassakin. Tällaiset arvot kuitenkin ovat uhattuina Bangladesissa tällä hetkellä, mutta ei hallituksen toimesta, niin kuin jotkut pyrkivät tänään väittämään, vaan islamistiset äärijärjestöt. 71 Jamata Islami kiellettiin oikeutetusti Bangladesissa, koska on tehnyt hirvittäviä tekoja so- sodan aikana, mutta se myös jatkuvasti kävi ideologista kampanjaa ja harjoitti terrorismia äh, kuulosta valtiota vastaan. Sen jälkeen kun kielto lopetettiin 79, Jama jatkoi tällä tiellä ja se oli yhtey- yhteyksiä jihadistiryhmittymiin ja vetoaisin oppositiopuolueeseen BNP, että se lopettaisi yhteydet näihin, jotta se voisi to- täyttää oman demoksen roolinsa oppositiossa. Vain tänään löydettiin jälleen hindupapin ruumis temppelistä ja selvästikin hän tuli murhattu uskonnon takia. Hän liittyy moniin muihin, jotka on murhattu samantyyppisissä hyökkäyksissä. Oh, oh, journalistit, äh, ihmisoikeustaistelijat, kristityt, buddhistit tai muut. Bangladesh on yksi köyhimmistä maista maailmassa. Siellä ei ole varaa saada aikaan kunnollista turvallisuutta niin kuin täällä lännessä. Me täällä EU-ssa kamppailemme omia ääriliikkeitämme vastaan. Meidän pitää samalla pystyä tarjoamaan enemmän tukea Bangladesin hallitukselle ja vähemmän arvostella ja sitä ja samoin käyttää tuomitsevia sanoja. Kiitos edustaja Shaake, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Thank you, President, Minister Kunders. Kiitos äh, puhemies, ministeri Kunders ja kollegat. Haluan keskittyä tänään tähän väkivaltaan ihmisoikeustaistelijoita, äh, uskonnollisia vähemmistöjä, bloggareita ja monia muita vastaan. Aivan liian monia viattomia uhreja on syntynyt ja näiden insidenttien määrä kiihtyy äh, vauhdilla. Tänä päivänä esimerkiksi hindupappi hakattiin kuoliaksi, joten ajatuksemme menevät uhrien omaisille Islamistinen terrorijärjestö Malisia on näiden halveksettavien tekojen takana ja selkeästi liberaalit äänet ja uskonnolliset vähemmistöt ovat kohteena. On tärkeää, että hallitus tekee kaikkeensa, jotta voidaan estää lisäveren vuodatus. Viranomaiset ovat käynnistäneet uusia toimenpiteitä terroriryhmiä vastaan, mutta enemmän olisi voitu tehdä kuitenkin ihmisten suojelemiseksi ja se, että epäiltyjen löytäminen, tai tämä ei, ei, ei riitä eikä, eikä se, että heidät ammutaan suoraan ole, sillä ei ole yhtä hyvää suurta vaikutusta kuin että nämä ihmiset tuomittaisiin oikeusistuin välis, edessä. Islamistiset milisijoukot toimivat ja on hämmästyttävää, että EU ei ole ollut vahvempi ja kovaäänisempi. Ihan oikeutetusti sanoitte, että meillä on paljon suhteita ja kauppasuhteita ja kehitysalan äh, yhteyksiä maahan. Meidän täytyisi nyt äh, tarjota vahvemmin sanoin tukea äh, terrorismin voittamiseen. Joten kysyisinkin teiltä, herra ministeri, miksi me emme ole nähneet enempää lausuntoja, tai voisitteko te kertoa niistä todellisista toimista, joihin EU tai Mogherini on ryhtynyt Bangladesin viranomaisten kanssa. Mitkä ovat todelliset seuraamukset, mikäli näihin murhiin ei vastata tarvittavalla tavalla ja mitä tapahtuu EUn delegaatiossa Bangladesissa? Kiitos. Kiitos edustaja Sanchez. Kalden, te, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Arvoisa ministeri, Rana Plata-tragedian jälkeen, jossa äh, aikanaan korkeastaan vieraili, pyys, silloin pyydettiin Euroopasta yritykseltä, että ne saisivat aikaan parempaa työturvallisuutta tehtäisiin Bangladesissa. Tehtiin direktiiviä sosia- yritysten sosiaali- yhteiskuntavastusta. Yli tuhat ihmistä menetti henkensä tehtaassa, joka kuului Euroopan yritysten arvoketjuun, ja te edelleenkin pyydätte, että toteutetaan suosituksia, jotka ovat riippuvaisia yritysten tahdosta. Tämä on niin kuin pantaisiin kettu vahtimaan kanatarhaa. Edelleenkin voidaan puhua yritysten sosiaalisesta vastuusta, kun Benetton tai jotkut muut yritykset kieltäytyvät antavasta korvauksia uhreille. Pitää muuttaa lainsäädäntöä. Me tarvitsemme kiireesti sitovaa toimintaa, jotta vastuu on todellinen ja sitä voidaan myös asia voidaan viedä myös oikeuteen. YKssa EU on estänyt toiminnan. Lokakuussa tämä työryhmä kokoontuu ja EUn täytyisi osallistua tähän muuttamiseen eikä olla mikään estänä, koska meillä on paljon vastuuta, jotta voidaan täyttää ihmisoikeudet myös Bangladesissa. Kiitoksia. Edustaja Lambert, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hey, thank you, president. Kiitos puhemies. Tässä kohtaa sanon, että puhun valtuuskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa. Valtuuskunnan, joka sisältää myös Bangladesin. Suuri osa bangladesilaisista on hyvin ylpeitä siitä, että he voivat harjoittaa eri uskontoja ja kuulua eri yhteisöihin. Tämä eskalaatio on tapahtunut vaihe vaiheelta. Islamilaiset ryhmät, Al-Qaidan tytär järjestöt siellä nyt toimivat. Olemme kuulleet kaupanpitäjistä, homoaktivisteista ja hiljan mm, terrorismin vastainen poliisi ja hänen puolisonsa murhattiin. Nyt on korkea aika välittää selkeät viestit hallitukselle. Yhteiskuntaa ei tällä tavalla saa jakaa. 100 000 kirkon miestä esitti kommenttinsa ja vetosi rauhan puolesta. Vahva kansalaisyhteiskunta on kaiken A ja O. Se tarjoaa ruohonjuuritason kestävyyttä yhteiskunnalle, eikä käy niin, että hallitus näkee ruohonjuuritason vain ongelmana. Meidän tulisi ihmisoikeuspuolustajien työtä tukea ja tukea myös lehdistön vapautta. Liian monet journalistit joutuvat vangituiksi. Tarvitaan myös poliisijärjestelmä ja oikeusjärjestelmä, joka toimii niin, että ihmiset kokevat, että lakia kunnioitetaan. Niin kuin muutkin ovat sanoneet, tilanne on hyvin huolestuttava Bangladesissa. Meidän tulisi tukea hallitusta sen ponnisteluissa ja varmistaa, että se toimii myös kaikkien bangladesilaisten edun puolesta. Edustaja Castaldo, yksi minuutti. Puhemies, Väkivalta lisääntyy Bangladesissa, tämä on todella huolestuttavaa ja mietinkin tässä, että miksi voi miksi maa, joka on ollut muslimienemmistön ja muiden ryhmien välillä hyvinkin suvaitsevainen ja nyt yhtäkkiä siellä on tällainen väkivalta auto Miksi? Ehkäpä köyhyyden takia. Monikansalliset yritykset, riistävät riisiviljelmiä ja tekstiili teollisuutta. Silloin äh, Daeshin ja al ja muiden ääriryhmien äh, on helpompi äh, tavallaan sujahtaa kansalaisyhteiskuntaan Bangladesissa ja sitä kautta radikalisoida koko yhteiskunnan. Euroopassa meidän täytyy pyrkiä uudistuksiin, juridisiin uudistuksiin, auttaa heitä esimerkiksi uudistamaan poliisilaitosta ja parantamaan sananvapautta, mutta ensin meidän täytyy itse katsoa, mitä me teemme, koska sosiaalinen ja taloudellinen vakaus maassa on ainoa keino taistella ääriliikkeitä ja terrorismia vastaan. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti, samoin kuin moni kansallisten yritysten. Urana Plaza matando e Puhemies, Rana Plaza tehdas romahti tuhat, yli tuhat ihmistä kuoli. Bangladesh on maailman toiseksi suurin telitoimittaja. 60 prosenttia tuotteista tuodaan tänne Euroopan unioniin. Kyseinen katastrofi oli hirvittävä herätyssoitto. Tarvittiin konkreettista toimintaa, että voidaan parantaa rakennusten turvallisuutta ja työoloja ei vain tuossa maassa, vaan monissa muissakin maissa, jotka toimittavat tavaraa EU-hun. Kolme vuotta kestävyyssopimuksen allekirjoittamisen jälkeen olemme nähneet myönteisiä sitoumuksia, joita hallitus Bangladesissa on tehnyt, mutta kuitenkin paljon vielä tarvitaan muutakin. Itse asiassa hyvinkin paljon. Esimerkiksi hallituksen täytyy noudattaa ilon yleissopimusta soveltaa työlainsäädäntöä vapaa-vyöhykkeisiin ja toimia korruptiota vastaan ja kunnolla tarkistaa ja valvoa, että työlainsäädäntöä noudatetaan työlainsäädäntöä noudatetaan. Toivon, että tämä sopimus vaikuttaa myönteisellä tavalla ja uskon, että maan pitäisi pystyä toimimaan esimerkkinä muille maille ja toivon, että tämä johtuu tehokkaampaan koordinaation kansainvälisestikin. Weidenholzer, yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies. Tilanne Bangladesissa on äh, hyvin äh, huolestuttava ja sisällissodan uhka ei ole poissuljettu. Nyt tässä nämä kaksi eri osapuolta eivät enää kykene sopimaan. Väkivalta lisääntyy koko ajan ja terroristit hyödyntävät tätä tilannetta. Tällaisissa tilanteissa ihmisoikeusaktivistien työ on välttämätöntä. Ikävä kyllä järjestelmällisesti sitä rajoitetaan ja heidän olemassaoloaan uhataan ja tapahtuu väkivalta tilanteita kuten sunnuntaina, jolloin kristitty hakattiin kuoliaaksi. Kuitenkin on mahdollista vielä pysäyttää tämä noidankehä Euroopalla voi tässä olla tärkeä rooli. Euroopan ääntä kuullaan Bangladesissa myös, joten yrittäkäämme vielä kerran puuttua asiaan. Edustaja Demesmaker, yksi minuutti. Kiitoksia, ministeri. Onkin syytä olla huolissaan Bangladesissa ja hallitus toiminsa ihmisoikeustaisteluita oppositiota vastaan toisaalta, väkivaltaisuuksia uskonnon perusteella on syntynyt sitten ääri-islamisti pyrkii löytämään jalansikaa. on se tunne, että hallitus tekee liian vähän pitääkseen kurissa ääriliikkeitä jos Bangladesh etsii vastauksia. sitä retoriikasta voi olla dramaattisia seurauksia. Olen samaa mieltä prioriteeteista, jotka esititte, ja EUlla on vipuvaikutusta. Me olemme suurin kauppakumppani ja tärkein tekstiili tuontikohde. E, Bangladesh nauttii aloitteista, kaikki paitsi asetaloitteista ja he voivat tuoda tänne tavaraa ilman tarifeja, mutta se ei ole tietenkään mitenkään ehdotonta apua sitten kun ajatellaan tätä Rana Plaza-katastrofia, me tiedämme, että voimme vaikuttaa asioiden, käyttää vipuvoimaamme ja saada aikaan tervettä poliittista, demokraattista kulttuuria ja tukea vakautta maassa. Edustaja Man, yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies. Äh, valtuuskunnan jäsenenä olen myös huolissani humanitaarista tilanteesta Bangladesissa. Poliittista elämää leimaa jatkuvat konfliktit äh, eri osapuolten välillä. Ja tämä vaikuttaa nyt ylittämättömältä kuilulta. Tähän, tämän lisäksi tapahtuu hyvin paljon, paljon murhia, jotka ovat uskonnollisten fanaatikkojen toteuttamia ja he iskevät sekulaarisiin ryhmiin, ulkomaalaisiin, vähemmistöuskontoihin. Ja oikeusjärjestelmä, jota, piti, jota on, oli, on pitänyt koko ajan uudistaa, se on politisoitu ja mitään päätöksiä ei ole tehty. Eli täytyy palauttaa oikeusvaltiotilanne, julkinen keskustelu ja lehdistön vapaus. Meidän täytyy käyttää nyt vaikutusvaltaamme niin, että osapuolet istuvat pöydän ääreen, koska toivoa ei saa menettää. Edustaja Arena, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ihmisoikeustilanne Bangladesissa on huolestuttava ja kansalaisjärjestöjen raportit osoittavat, missä määrin Tilanne on hälyttävä. Viranomaisilla on vastuu siitä, että perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Myös meillä on vastuumme niin, että me kiinnitämme huomiota yritysten vastuuseen silloin, kun työoikeudesta on kyse. Me kaikki olemme kiukuissamme Ramana Plaasan tapahtuman takia, mutta mitä tämän jälkeen on tapahtunut? Ei lainsäädäntöaloitteita komissiosta eikä neuvostosta, jotka mahdollistaisivat sen, että ihmisoikeuksia noudatetaan näissä yrityksissä. Ei ole myöskään säätelyaloitteita tehty kun ajatellaan niitä korvauksia, joita yritykset joutuisivat maksamaan. Ei parlamentti keskustelua siitä, mikä on näiden yritysten vastuu. Me puhumme paljon poliittisista rikoksista, Tämä on totta kai tärkeää, mutta esityslistalle täytyy ottaa myös talousrikokset. Ja tässä meillä on mahdollisuus tehdä päätöksiä. Kiitos. Kiitos edustaja Belder. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tällä hetkellä mm, missä voisitte vierailla Bangladesissa ja vierailla, nähdä siellä muita äh, uskonsa vähemmistä silloin pelkäisitte kyllä e- e- yhä enemmän heidän henkensä puolesta, koska hyökkäykset kohdistuvat kristittyihin ja muihin vähemmistöihin. Tämä kaikki on lisääntynyt Bangladesissa viime kuukausina. Perustuslaillisesti taattu uskonnonvapaus ei toteudu virallisesti kristityt voivat harjoittaa uskontoa, mutta käytännössä vainoa, on vainoa ja syrjintää, eikä vähemmistöjä kunnioiteta ja noudateta. Mediallakin on tässä oma roolinsa. Jatkuvasti syytetään kristittyjä siellä näkyy myös salafistista toimintaa ja alkaa toimii myös maaperällä viime viikolla. Makset, rahoitettiin ihmisoikeushanketta. Äh, äh, ja että voisitteko kertoa hiukan, miten tämä varoja on käytetty, arvoisa ministeri? Edustaja Kukan, olkaa hyvä. Mr. Chairman, distinguished... Kiitos puhemies, arvon ministeri, hyvät kollegat. Olen todella huolestunut tästä väkivallasta, joka kohdistuu etnisiin uskonnollisiin vähemmistöihin, kansalaisaktivisteihin, toimittajiin ja bloggareihin. Vaikuttaa siltä, että näille traagisille uutisille ei näy loppua. Nämä brutaalit iskut äh, ovat iskeneet kaikkiin, jotka äh, eivät kulje valtavirran mukana, vaan ja ovat myös selkeä uskonnonvapauden rajoitus. Bangladesin viranomaisten täytyy kunnolla tutkia näitä rikoksia. Kansalaisten täytyy olla varmoja siitä, että heidän vapauksiaan kunnioitetaan. rankaisemattomuus loppuu, koska muuten tämä on tällainen blankkosekki näille rikos- ja terrorijärjestöille. Ja, sit, ja se tulee aiheuttamaan epävakautta koko alueelle. Edustaja Gomes, yksi minuutti. Talin Nasrim sai Nobelin palkinnon vuonna 1994. Ja Sahrovin palkinnon saaneet ovat tuominneet väkivallan, joka maassa vallitsee. Jatkuvasti ihmisoikeuksia rikotaan, vähemmistöjen edustajia, journalisteja, blokkareita, ulkomaalaisia vainotaan. Tutkimuksia myöskään ei, ei tehdä, jotta syylliset saataisiin selville. Turvallisuusjoukot tekevät sattumanvaraisia tappoja. Meillä on kuitenkin yhteistyösopimus Bangladeshin kanssa. Katastrofin, tekstiilitehtaan katastrofin jälkeen totesimme, että ihmisoikeudet eivät saa jäädä taka-alalle. Meidän on saatava Bangladeshin hallinto ymmärtämään se, että he kiistävät todellisuuden, jos eivät myönnä sitä, että al ja Daesh toimivat äh, maassa. Kiitos. Kahden minuutin tauko teknisen ongelman ratkaisemisen takia. Riprendiamo, onorevole Bashir. Nyt jatkamme edustaja Bashir. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Onorevole Bashir, uh, minister, tragically for the Arvoisa ministeri, Bangladesin ihmisten kannalta traagista on se, että barbaariset murhat viime aikoina muistuttavat maan pitkästä poliittisesta epävakaudesta ja väkivallasta. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta emme puutu suverenien maiden kohtaloon. Meillä on kuitenkin vastuu tuomita väkivalta ja rohkaista poliittista vuoropuhelua. Ainoa keino, jolla Bangladesh pääsee takaisin oikealle raiteelle, on se, että johtavat poliittiset puolueet osoittavat johtajuutta ja näin saavat maan umpikujasta eteenpäin. Ei voi jättää huomiota, huomiotta johtavan koalition poliittista taktikointia edellisissä vaaleissa. Se loi epäluottamuksen ilmapiirin ja on vain lisännyt väkivallan uhkaa tällä hetkellä. Toisaalta opposition olisi syytä ottaa etäisyyttä ääriliikkeisiin ja kehittää todellista politiikkaa, jolla maata kehitettäisiin. Viime kädessä ainoa keino taata uusi alku Bangladesille ja sen ihmisille on järjestää uudet vaalit äh, virkamieshallituksen toimista mahdollisimman nopeasti. Edustaja Pantseri, yksi minuutti. Eh, presidente, la situazione in Sorry. Tilanne Bangladesissa osoittaa kaikkia oireita siitä, kuinka huonoissa kantimissa vapaus siellä on ja mahdollisuus siitä, että maa äh, erkanee vallan osoittaa, kuinka vakava tilanne oikein on, eikä me voimme, enkä mekä voi sulkea tätä silmiämme. Hallitus yksinkertaisesti ei tee tarpeeksi ja tämä meidän pitäisi osoittaa. Tähän liittyy vaara siitä, että peitellään rikollisryhmien toimintaa. EUn täytyy ylittää kauniit sanat ja varmistaa, että hallitus toimii päättäväisesti. Meidän pitää käyttää kaikkia käytössä olevia jäsenvalinnitamme e, myös. Haluan vielä toistaa parlamentin ilmaiseman kannan viime marraskuulta. Meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta lopetetaan väkivalta, pelottelu ja ihmisoikeuksien rikkomukset koska se on erittäin äärimmäisen tärkeää. Edustaja Saradil, yksi minuutti, olkaa hyvä. Non c'è? Hänkö ei ole paikalla? No, seuraava puhuja, edustaja, edustaja Jongerius. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja kiitokset ministerille. Uskon, että on totta, että sosiaalitaloudelliset oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia ja siihen minä keskitynkin puheenvuorossani, koska nyt on kolme vuotta vuotta Rana Plazan katastrofin jälkeen, eikä sen jälkeen ole tapahtunut kovinkaan paljon muutoksia, vaikka kuitenkin voittoja on tehty hyvin paljon. Ja sen vuoksi esimerkiksi ammattiliittojen pitäisi pakottaa parannuksiin, mutta hallitus ei ole mukana tässä työssä. Bangladesissa on korkeita lainsäädännöllisiä kynnyksiä, mutta kuitenkin yrittäjin on helppo tavallaan riistää ja sortaa jopa pahoinpidellä työntekijöitään. Sen lisäksi on tämä, ovat nämä vientiprosessointialueet, jotka eivät kuulu työoikeuden lainsäädännön pariin. Me puhumme tässä miehistä ja naisista, jotka tekevät meidän vaatteitamme. Sen pitäisi herättää meidät ja AY-liikkeellä on tässä avain. Kiitos. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä edustaja Shogor, yksi minuutti, olkaa hyvä. E Hän ei ole paikalla. No, edustaja Marias, seuraavana vuorossa, olkaa hyvä. Puhemies, niin kuin on käynyt ilmi, tilanne Bangladesissa on räjähdysaltis jatkuvia ihmisoikeusrikkomuksia, kristittyjä ja muita vähemmistöjä vainotaan ja sorretaan. Islamistinen liikehdintä kohdistaa toimensa blokkareita aktivisteja vastaan, kun ajatellaan asiaa sosiaalisesti, järjestelmästi rikotaan työoikeuksia vastaan, erityisesti tehtaissa. Työturvallisuutta ei noudateta. Bangladesh on tärkeä kumppani Euroopan unionille ja se vie tavaraa, erityisesti tekstilituotteita Eurooppaan. Tämän takia on mahdollista että EU harjoittaa painostusta ja pitää painostusta yllä Bangladesin kohdalla, että varmistetaan ihmisoikeuksien noudattaminen ja oikeusvaltioperiaatteen toteutaminen ja demokratian ja avoimuuden toteutuminen. Kiitoksia. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ve svém vystoupení bych se ráda věnovala nebezpečnosti. Puhemies, omassa puheenvuorossani haluaisin puhua siitä vaarallisesta tilanteesta, jossa monet tekstiiliteollisuuden työntekijät ovat. 400 tehdasta työllistää 3,5 miljoonaa työntekijää Bangladesissa. Siellä maksetaan pienimpiä palkkoja maailmassa. Palkka ei kata edes välttämättömiä elinkustannuksia. Kyse on monikansallisista yrityksistä, jotka siirtävät kaikki riskit työntekijöiden harteille. Työntekijät tekevät hyvin vaarallista työtä. Työpaikoilla on tulipaloja, rakennukset romahtelevat. Toivon, että korkea edustaja, joka neuvottelee Bangladesin kanssa, korostaa myös ammattiyhdistysten roolia, jotta tämä tilanne päättyy. Bangladesh vaikuttaa siirtyvän pois demokratian tieltä ja vaikuttaa siltä, että Sheikh Hanista pääministeri pyrkii tuhoamaan opposition ennen vuoden 2018 vaaleja. Ja tämä jatkuu sillä tavalla esimerkiksi, että kielletään poliittisia puolueita ja muuta vastaavaa. Viisi eh, erilaista islamisti ääriryhmähyökkäystä on eh, viime vuoden aikana kohdistettu vähemmistöihin, aktivisteihin ja intellektuaaleihin. Ja ketään ei ole rangaistu. Ja kun kaikki muut tavallat, Kiina, Intia ja USA, eivät ole puuttuneet asiaan, EUn täytyy nyt painostaa Bangladesin hallitusta, jotta se kunnioittaisi perusoikeuksia ja demokratiaa. Ja hallituksen täytyy suojella kansalaisiaan väkivallalta. Kiitos. Kiitos. Nyt vastausten vuoro. Ministeri Kunders, olkaa hyvä. arvoisa puhemies. Haluan alkuun yhtyä niiden jäsenten puheenvuoroihin, jotka ovat todenneet, kuinka järkyttyneitä he ovat hindupapin kuoliaaksi hakkaamisesta ja osoitan myös surun valittelut omaisille ja sukulaisille. Tärkeää on, että vastuussa olevat tuodaan oikeuden eteen. Muutama sana teidän osallistumisestanne päiväiseen keskusteluun. Me olemme tietoisia siitä, että Bangladesh on äärimmäisen monimutkainen maa. Se on hyvin herkässä asemassa esimerkiksi ympäristökysymyksissä. Se on kaikista haavoittuvin, se on myös hyvin tiuhan asuttu maa ja siihen liittyy hyvin monia aspekteja. Se on saavuttanut edistystä jossain mielessä esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Tämä on aika hämmästyttävää, kun katsotaan millä tavalla kansalaisyhteiskunta on kehittynyt Bangladesissa. Edistystä on saatu huomattavasti kansalaisyhteiskunnassa, yhteistyössä hallituksen kanssa. Nyt peruskoulutus kattaa lähestulkoon sataprosenttisesti väestön. Samanaikaisesti köyhyys on vähentynyt ja lapsikuolleisuus on huimalla tavalla vähentynyt. Tämä kaikki on myönteistä. Neuvosto voi yhtyä näkemyksiin, kun äh, joudumme paneutumaan myös kielteiseen kehitykseen. Ennen kaikkea demokraattisen ja sekulaarin opposition toimintakentän kaventuminen liittyy kaikkiin mainittuihin seikkoihin, terroristihyökkäyksiin, blokkarien vainoamiseen, vähemmistöjen sortoon ja poliisiviranomaisten vainoamiseen. LGBTI-aktivistin murha, hindun, papin ja buddhistimunkin surma. Me puhumme tämän tapaisen väkivaltaisen ihmisoikeusrikkomuksen lisääntymisestä ja poliittisen tilan kaventumisesta – poliittisen opposition näkökulmasta ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Totta kai tämä huolestuttaa myös neuvostoa. Julkilausumien lisäksi me totta kai säännönmukaisesti olemme antaneet myös kannanottoja tilanteesta. Tietenkään lausunnot eivät riitä. Ne viittavat juuri niihin seikkoihin, joita tekin olette korostaneet, mukaan luettuna väkivalta ja sen lisääntyminen ja oikeuden toimiminen. On tärkeää, että teemme työtä äh, myös taustalla olevien ilmiöiden käsittelemiseksi. Ääriliikkeiden nousu, radikalisoitumisen estäminen, tähän palaan hetken kuluttua, ihmisoikeusvälineiden käyttäminen on tässä hyvin tärkeää. Me olemme huolissamme tästä ja Täytyy muistaa myös hallituksen rooli. Sen täytyy puuttua radikalisoitumisen syihin ja riskeihin, myös ISISin muodostamaan riskiin. Tässä vastauksena myös joihinkin esittäminen kysymyksiin. Jotkut ovat maininneet YK on kontekstin, se on äärimmäisen tärkeä. On tärkeää, että meidän edustustomme toteuttavat hankkeita näillä aloilla ja myös kahdenvälisessä ASEAN tapaamisessa Bangladesin hallituksen kanssa näihin hyvin huolestuttaviin kysymyksiin puututaan. Kun puhumme ihmisoikeuksista, niin pitäisi puhua myös siitä, että ihmisoikeustilanne on nyt huononemaan päin, erityisesti kun ajattelemme väestön haavoittavimpia osia Bangladesissa. Teidän vetomuksenne tulisi välittää eteenpäin oikeus- ja äh, lainvalvontaviranomaisille. Sen toiminta tällä hetkellä on riittämätöntä. On järkyttäviä tapauksia, niin kuin 19-vuotiaan opiskelijan raiskaus ja tappaminen komiassa. Edelleenkin äh, tapaus on tuomitsematta. Tämä vain yhtenä esimerkkinä. Tämä hyvin monimutkaisen tilanteen kuvailemiseksi mainitsisin myös kestävyystilanteen. Bangladesin ja muidenkin maiden yhteydessä on puhuttava ihmisoikeuksista laajemminkin, mukaan luettuna sosiaaliset ihmisoikeudet. Rana Plazan romahtaminen oli järkytys kaikille. Nyt aika on kulunut yli kolme vuotta. Yli 1100 ihmistä sai surmansa, tuhannet haavoittuivat. Silloin sovittiin hallituksen ja unionin ja ilon Yhdysvaltain välillä kestävyyssopimuksesta, joka sisälsi kolme pilaria. Te olette todenneet, että kyse ei ole vain paperilla käytävästä taistelusta, vaan tarvitaan myös täytäntöönpanoa ja operationaalisia toimia. Tarvitaan myös vastuunkantoa liiketoimintasektorilla niin, että sopimus todella toimisi. Ensinnäkin vaaditaan työoikeuden kunnioittamista. Äh, on oltava oikeus työehtosopimusneuvotteluihin ja ammattiyhdistysten järjestämiseen. Täytyy korostaa myös työturvallisuutta rakennuksissa. Siinä missä voimme, meidän tulisi myös kahdenvälisesti tukea Bangladesin hallitusta, jotta asia voidaan varmistaa. Sitten tarvitaan vastuullista liiketoimintakäytöstä. Meillä on avun antorahasto eli e- tekstiilisektorille. Puhutaan jopa 200 miljoonasta dollarista. Tämä ei ole mikään pikkuraha. Kanada on myös liittynyt tähän yhtenä kumppanina. Me tunnustamme, että Bangladesh on saanut edistystä aikaan, mutta aivan niin kuin oikein mainittiinkin, hallituksen täytyy helpottaa ammattayhdistyksiin kirjautumista, äh, työlainsäädännön noudattamista myös resurssein ja lainsäädäntöä on noudatettava myös vientisektorilla niin, että järjestäytymisvapautta ja työehtosopimusneuvottelujen vapautta kunnioitetaan. Mitä välineitä meillä sitten käytössämme on? Ensinnäkin ilon välineet. Erityisesti tulisi näihin kysymyksiin keskittyä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Poliittisen toimintatilan kutistuminen täytyy lopettaa. Tilanteen heikentäminen on keskeytettävä, koska kyse on suuresta kysymyksestä. Kyse on kaikkien toimijoiden vastuusta, mukaan luettuna hallitus ensisijalla totta kai, mutta täytyy ajatella myös terroristiryhmiä, jotka ovat vastuussa sekä poliittisia puolueita, niin että kaikki kantavat osansa siitä, että tämä poliittinen tilanteen heikentyminen ei enää etene. Täytyy varmistaa myös unionin tuki. Meillähän on 690 miljoonan arvosta mahdollisuuksia tukea kehitysyhteistyövaroin sitä, että ohjelmat ovat ajan tasalla ja vastaavat päivän haasteisiin kehityskysymyksessä. Sitten yksi kysymys sanktioista. Minä en niinkään kannata pakotteita Bangladesin suuntaan tässä vaiheessa. Totta kai puhun tässä myös neuvoston nimissä. Meillä on kolme toimintatapaa tällä hetkellä, kun ajattelemme ihmisoikeusvuoropuhelua, näistä kriittisistä kysymyksistä. Ja sitten meillä on tämä sopimus, jonka mainitsin. Uskon, että nämä olisivat parempia kuin, ne, kuin että virallisesti kauppaneuvottelut keskeytettäisiin. Se olisi haitallista eikä helpottaisi poliittisen ja turvallisuustilanteen helpottumista Bangladesissa. Kiitos puhemies. Kiitos ministeri Kunders. Te olette mukana myös seuraavassa keskustelussa. Tämä